mitä kello 12 tänään. Nyt siirrymme keskustelemaan Zimbabwen tilanteesta ja toivotan kaikki pitävät puheaikoihinsa, koska meidän täytyy kello 12 aloittaa äänestykset oikea-aikaisesti. Sitten la- seuraavan tekstin Zimbabwesta, Zimbabweskan tekstin laatija edustaja Koraa. Zimbabwe soffre sotto. Kiitos puhemies. Zimbabwe Zimbabwen kanssa on kärsinyt presidentti Mugaben toimista jo vuosien, vuosikymmenten ajan on äh, korruptiota, lahjontaa, rankaisemattomuutta, äh, rikoksia, jotka kohdistuvat kansaan, ähm, poliisi toimii täysin mielivaltaisesti, ampuu mielenosoittajia kumiluodeilla sekä kyynelkaasupatruunoilla, eli siis äh, tilanne on äh, äärimmäisen vaikea. Nyt EUn kanssa on sitten äh, allekirjoitettu 34 miljoonan euron arvoinen kehitysapu ohjelma. Miten ihmeessä tällaiset rahat saadaan oikeaan osoitteeseen tehokkaalla tavalla? Mm, tarkoitushan on tukea maataloutta ja turismia. Ja nyt äh, maassa tulisi kunnioittaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Fotiga, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Ikääntyvä presidentti Mugabe 36 valtavuoden jälkeen on tuonut maahansa köyhyyttä, kleptokratiaa, väkivaltaa, mielenosoituksia – ja silti hän haluaa vielä jatkaa. Hänen pitäisi kunnioittaa ihmisoikeuksia, vapauttaa poliittiset vangit ja jakaa humanitaarista apua tasaisemmin. Kiitos. Honorevole McAllister. Edustaja McAllister seuraavaksi. Olkaa hyvä. President Tajani, ladies and gentlemen, dear colleagues, the situation Tilanne Zimbabwessa, arvoisa puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, on erittäin huolestuttava. maassa ei ole toimivaa demokratiaa. Sosiaaliset ja taloudelliset haasteet ovat tällä hetkellä hyvin suuria ja epätasa-arvo ja köyhyys ovat vaikeampi ongelma kuin koskaan aiemmin. Nyt poliisin mielivaltaiset toimet, väkivalta, joka kohdistuu mielenosoittajiin lisääntyvät. Nyt esimerkiksi Hararessa on yhden kuukauden mittainen mielenosoituskielto voimassa. Euroopan parlamentti tänään jälleen kerran välittää vahvan viestin Zimbabwen kansalaisille – kokoontumisvapautta, ilmaisuvapautta on suojeltava kaikin keinoin, samoin oikeusvaltiota. Me tuomitsemme ihmisoikeusrikkomukset ja vaadimme kansalaisvapauksien ja poliittisten vapauksien täysimääräistä kunnioittamista erityisesti tässä tulevien 2018 vaalien alla. Kiitos. Kiitos sitten edustaja Görens. Kiitos puhemies Zimbabwe olisi voinut onnistua sosiaalisesti, poliittisesti ja taloudellisesti, ellei sillä olisi tiettyjä esteitä. Esteen nimi on Mugabe. Hän sanoi, että minä olen täällä ja minä pysyn täällä. Ja hän ja hänen perheensä pitää kaikkea halussaan. Ei me voi puuttua tilanteeseen, joka on täysin läpimätä. Olemme ehdottaneet tätä päätösasemaa tekstiä. Siinä me kannustamme kaikkiin toimiin, joilla voitaisiin jälleenrakentaa maata. Nyt täytyy vahvistaa niitä voimia, jotka vetovat demokratiaan ja oikeusvaltion periaatteeseen maassa. Etelä-Afrikan maiden keskuudessa on Eteläisen Afrikan maiden keskuudessa on pyritty puuttumaan ongelmiin, joita on Afrikassa puolin ja toisen. Tätä, tähän täytyy kannustaa. Edustaja Sargentini. voorzitter. Kiitos puhemies. Kolme vuotta sitten Mugaben eh, saanut PF voitti vaalit eh, ja tämän, tässä yhden hallituksen eh, alaisuudessa tai yhtenäisessä hallituksessa näimme tiettyä parannusta taloudessa, mutta nyt sitä ei enää ole. Virkamiehiä irtisanotaan, maa on vararikossa ja Sanu hallitus on palannut entisiin keinoihinsa sortaa kansaa. Aktivisteja heitetään telkien taakse ja mielenosoitukset kielletään. Euroopan parlamentti äh, haluaa auttaa Zimbabwen kansaa. Yksi asia äh, tähän äh, päätöslauselmaan. Se, että halutaan palauttaa sanktiot, ei ole sopivaa. Mugabella ja hänen lähijoukollaan on vielä matkustusrajoituksia ja niin täytyy vielä pitää kiinni, mutta äh, sanktioiden käyttö äh, ei enää ole järkevää ja minä olen tehnyt äh, tarkistuksen tästä. Kiitos. Onorevoli Panzeri. Edustaja Panzeri. Grazie, Presidente. A seguito di... Kiitos, puhemies kun hallitusta vastustavat mielenosoitukset Zimbabwessa nyt äh, nostivat päätään presidentti, tukahdutti ne tiukasti ja päätti, että hänet voidaan valita jälleen 2018. Vaikea kuvitella, miten hän voisi vielä yhden presidenttikauden hoitaa, kun hän sitten on jo raamatullisessa iässä 99 vuotta. Joka tapauksessa, kun ajatellaan mm, tilannetta maassa, se on äärimmäisen vaikea. Presidentti on esimerkiksi estänyt elintarvikeavun perille pääsyn niille alueille, joissa hallintoa vastustetaan. Ja Euroopan unionin täytyy nyt näinä vaikeina aikoina pitää kiinni esimerkiksi Mukaben ja hänen ryhmänsä matkustuskielosta Meidän on suojeltava kansaa sekä demokratiaa. Edustaja Vergia. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Nyt ensimmäinen kerta, kun me puhumme täällä Zimbabwesta. Presidentti Mugabe on ollut vallassa 1920 vuodesta lähtien. Hän on 92-vuotias ja hän haluaa jatkokaudelle vielä. Tässä tuon maana hankala tilanne täytyy tänään valottaa. Hallitus on estänyt mielenosoituksia osoittamasta mieltään ja kriisi, kriisit jyrävät maata. Poliittisten vankien vapautumista pesi vaatia. Jotkut ovat pelkästään rauhallisesti osoittaneet mieltä joutuneet vankilaan taloudelliset ja sosiaaliset syyt ovat ihmisten er- tyytymättömyyden taustana. Suuri osa ihmisistä on köysärajan alapuolella. 80 prosenttia maan pk menee velkojen maksuun. Se on maailman ennätysmaa ja myöskin maailman korruptoituneen maa. Euroopan unionin pitäisi varmistaa kehitysavun yhteydessä, että tuki on jäljitettävissä niin, että osa että tiedetä, mihin rahat menevät esimerkiksi. Kansainvälinen yhteisö on halunnut varmistaa, että tuo tuki menee naisten ja muiden vähäosaisten avuksi. 60 prosenttia joutuu väkivallan uhreiksi esimerkiksi. Tämä täytyy varmistaa menee sinne, mitä sitä tarvitaan. Kiitoksia puhemies. Nyt ensimmäinen kerta me puhumme täällä Zimbabwesta. Viime vuonna olimme erittäin huolissamme jo siitä tavalla, tavasta, jolla ihmisiä sorretaan, mukaan otetaan lehtimiehiä ja muita kansalaisyhteiskunnan jäseniä. Tänään me tuomitsemme viime kuukausien mielenosoitusten nujertamisen, nitistäminen, väki, nitistämisen väkivaltaisen keinon, korruptio, huono hallinto ja köyhyys on aiheuttanut ihmisille, ihmisille kurjuutta, mukaan luettuna mineraalien hinnan lasku, joka on tuonut kielteisiä vaikutuksia. Mugabe on ollut maan johtaja ja hänen kaudellaan maan elintarviketuotanto on käytännössä täysin tuhottu. Nyt on vedottu sen puolesta, että maassa saataisiin vapaat ja reilut vaalit aikaiseksi. Niitä kunnioittaisiin ihmisoikeuksia ja demokratia. Tämä on ainoa mahdollinen tie Zimbabwelle. Edustaja Kienge. Qualora ce ne fosse bisogno, ricordo alle autorità dello Zimbabwe. Kiitos puhemies, jos tarpeen, niin muistuttaisin minäkin että vielä artiklasta yhdeksänkymmentäkuusi kotonun sopimuksessa. Siinähän on kuitenkin ihmisoikeussitoumuksia, jotka koskevat yhtä lailla myös Zimbabwea senkin tulee kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta ja ennen kaikkea nämä vaatimukset kohdistuvat vuodesta 1980 vallassa olleeseen presidentti Mugabeen ajatellaan vaikkapa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mielivaltaisia pidätyksiä, ajatellaan mielivaltaisia teloituksia. Maa tarvitsee rauhanomaisen siirtymän vapaiden vaalien kautta eh, tilanteeseen, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan, eikä tämä tietenkään onnistu ilman poliittista vuoropuhelua ja demokraatian rikkomukset on äh, tuomittava. Edustaja Beller. Sortohallitukset eh, paljastavat itsensä ja tämä koskee myös presidentti Mugabea Zimbabwessa. Kolmasosa kansasta joutuu käyttämään elintarvikeapua eläkseen ja puolet saavat vain kerran päivässä ruohaa ja Mugabe valta ei 60, 36 vuoden aikana tunne minkäännäköistä rajaa. Hän, hän on johtanut äh, maan äh, kurjuuteen ja 93-vuotias Mugabe haluaa äh, asettua jälleen presidentinvaaleissa ehdokkaaksi. Hän on sanonut, että vain Jumala voi hänet paikalta siirtää. Ja hän on johtanut maan ihan rau, raunioihin ja kansa Zimbabwessa kärsii. Ja kansan täytyy voida laskea EUn tuen varaan. Kiitos. Edustaja Obermeier. Kiitos puhemies. 80-luvun alussa äh, korruptoitunut presidentti Mukabe tuli valtaan ja on ollut vallassa siitä asti. Tuolloin häntä juhlittiin vapaustaistelijana, mutta hän on tuhonnut äh, demokratian ja vapauden äh, tuolloisessa Rhodesiassa nykyisessä Zimbabwessa ajatellaan korruptiota, ajatellaan hänen toimiaan, jotka ovat vieneet maanomistajilta maat ja antaneet ne hänen liittolaisillaan. 234 miljoonaa euroa on luvattu nyt kehitysapua ilman minkäännäköistä vastinetta näille rahoille ja ihmisoikeudet ja korruptio korruption torjunta ovat luonnollisesti äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä. Minä kyllä kysyn itseltäni, että onko meillä vielä järkipäässä, kun annamme rahaa tällaiselle kohteelle. Kiitoksia puhemies. Tällä päätöslauselmalle me tuomitsemme Robert Mugaben julman diktatuurin. Haluamme samalla lähettää viestin Zimbabwen kansalle, että me tuemme heitä maassa on erittäin räikeällä tavalla ja avoimisesti rikottu ihmisoikeuksia, ilmaisun vapautta on tukahdutettu ja evätty oikeus asianmukaisen tuomioistuin käsittelyn, käsittelyihin. Ihmisiä on pidätetty ja poliisi pystyy vaikuttamaan oikeuslaitoksen toimintaan. Poliisi on kiertänyt kaiken tyyppiset mielenosoitukset mukaan luettuna 18 rauhanomaisen puolueen yhteisen mielenosoituksen. Maassa on valtaisaa köyhyyttä, yhteiskunnallisia sosiaalisia ongelmia. Hallitus vastaa tähän siten, että se pyrkii hallitsemaan esimerkiksi internettiä ankaralla kädellä. Suuri osa kansalaisista on elintarvikeavun varassa, mutta meneekö se koskaan perille? pane předsedající kolegové už tady popsali tíživou situaci zimbabwe. kollegat ovat jo kuvailleet zimbabwen hankalaa tilannetta ja se mitä minä haluaisin tähän lisätä on että artikla seitsemän tässä päätöslauselmassa on kaikkein tärkein koska siinä sanotaan että sanktioiden poistaminen oli ennenaikaista ja että komission olisi pohdittava joidenkin toimenpiteiden asettamista uudelleen. Kuten jotkut täällä ovat sanoneet, että se, että autetaan Mugaben hallitusta lähettämällä sinne 200 miljoonaa ei ole oikein. Tämä raha ei koskaan saavu niiden ihmisten käsiin, jotka sitä tarvitsevat, vaan ne putoavat Mugaben ja Mugaben lähipiirin taskuihin. Ja minä tuen tätä päätöslauselmaa. Ormai al collasso la Repubblica dello Zimbabwe sta affrontando una gravissima crisi economica. Kiitos puhemies. Zimbabwe on hyvin vakavan poliittisen kriisin kourissa. Elintarvikkeet ovat vähissä. Maan tietyissä osissa tilanne on äärimmäisen vakava ja nyt sitten 92-vuotias presidentti aikoo asettua jälleen ehdolle ja elintarvikeapu on päätetty keskeyttää neljän miljoonan kansalaisen kohdalle, jotka kärsivät kuivuudesta eivätkä itse pysty enää itsemään mitenkään ruokkimaan. No, tätä politiikkaa on joukko mielenosoituksissa vastustettu. Nyt tarvitaan ehdottomasti EUlta apua näitä kuivuudesta kärsiviä alueita on ehdottomasti tuettava ja autettava. Tämän lisäksi ihmisoikeustilanteeseen on kiinnitettävä huomiota. Lopuksi sitten komission sen Stylianides. Puhemies, arvon kollegat. Henkilökohtaisesti olen yhtä huolissani kuin tekin zimbabwein tilanteesta. Uskon vakaasti, että että rakentava ja hyödyllinen keskustelu ja päätösauselma tulevat myönteisellä tavalla vaikuttamaan Zimbabwen kansalaisten tilanteeseen. Unioni pitää erittäin tärkeänä oikeusvaltion periaatteita ihmisoikeuksia ja sitä demokratiaa vahvistetaan Zimbabwessa, niin kuin määritelty hallituksen omassakin uudistusagendassa. Nämä ovat tärkeitä elementtejä meidän suhteessamme mukaan ottana kasvu, kestävä kasvu ja kehitys. Kansallisen yhteisöiden hallitus vuonna 2009 on ryhtynyt toimiin vastineeksi siitä, että ihmisoikeustilannetta parannetaan mukaan luettuna vuoden 2013 ihmisoikeus etenemissuunnitelma vaalit tuona vuonna osoittivat, että ihmisoikeus- ja hallintopuolen tilanne oli parantunut. Nyt Zimbabwe on kriittisessä käännekohdassa ihmisoikeuksien loukattu, sosiaaliset jännitteet ja väkivaltaisuudet ovat äh, lisääntyneet ja ihmiset ovat äh, nousseet äh, vastahankaan. Väkivaltaa on harjoitettu 13. elokuuta esimerkiksi mielenosoitus tukahdutettiin julmalla kädellä. Presidentti on ryhtynyt rajoittamaan mielipiteen ja ilmaisun vapautta tekemään muutoksia perustuslakiin. Kaikkia Säännöksiä täytyisi kunnioittaa ja varmistaa, että ihmisen on oikeus harjoittaa tai pitäkin oikeuksistaan ja osoittaa mieltään rauhanomaisesti. Euroopan unioni on täysin samaa mieltä Zimbabwen ihmisoikeuskomission lausuman kanssa, joka liittyy poliisin toimintaan ja vetoaa sen varmistamiseksi, että ihmisoikeuksien loukkaajat todellakin joutuvat tilille teostaan. Yhteistyön kautta EU pyrkii vaikuttamaan ihmisoikeustilanteeseen maassa ja myöskin kehitysyhteistyön kautta. Haluamme auttaa oikeuslaitoksen uudistuksissa ja varmistaa vaalien valvomisen ja sen, että perustuslaillisia säännöksiä kunnioitetaan. Euroopan unioni tukee täysin Zimbabwen hallituksen kunnianhimoisia pyrkimyksiä tehdä uudelleen yhteistyötä kansainvälisen yhteisön ja kansallisten rahoituslaitosten kanssa. EU toiminut yksin kuitenkaan eivät todennäköisesti pysty saamaan aikaan täyttä sitoumusta Zimbabwen puolella. Tämän lisäksi täytyy muutenkin, muutenkin varmistaa, että ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita kunnioitetaan Zimbabwessa ja sen omaa perustuslakia kunnioitetaan. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon komission jäsenille tästä lausumasta. Olemme saaneet keskustelun päätteeksi kahdeksan päätöslausumaa.